että liikaa väkeä tulee alueelle, islamisointi ja terrorististen hyökkäysten määrän kasvu, joka perustuu johtuu näistä valtavista maahanmuuttovirroista. Meidän täytyy puuttua tähän uhkakuvaan. Tämä uhkakuva on oikeastaan kasvanut kasvamistaan ja siksipä ehdotammekin, ettei puututtaisiin kansalliseen suvereniteettiin ja EUn ei pitäisi lähteä tällä tiellä politiikkaa luomaan. Tietenkin yhteistyötä materiaalipuolella ja muutenkin tarvitaan, jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kaivataan. Se olisi järkevää, kun taistellaan suurta uhkaa vastaan, eli islamisointia, terrorismia ja maahanmuuttovirtoja vastaan. Eli meillä on selkeät suositukset. Ei laajenneta unionia, ei tehdä tiiviimpää yhteistyötä Turkin kanssa, ja tehdään tiiviimpää yhteistyötä Venäjän ja Yhdysvaltojen kaltaisten kumppaneiden kanssa. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavana edustaa Weimers ECRn puolelta. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun minä tulen Brysseliin, olen viiden vuoden ajan jo täällä käynyt ja minulla on aika hyvä käsitys jo siitä, että Eh, mitä YUTP pitäisi sisältää. Se, se on, sen pitäisi olla siis jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja niin, että Ruotsi ja muut valtiot voivat toteuttaa itsenäistä eh, ulkopolitiikkaa, mutta Tämä parlamentti on kuitenkin alkanut taistella tätä vastaan kaikin keinoin. Halutaan eh, EUlle sotilasvaltaa ja, ja meillä on antiamerikkalaisia ja federalistisia voimia, jotka tätä ajavat. Ja, eh, ja halutaan, että nämä asiat hoidetaan Brysselissä niin kuin niin monet muut asiat. Viime Viime viikolla puhuimme eurooppalaisista joukoista ja nyt puhutaan äänestyksestä ja, ja strategiasta. Ja nämä on, tämä on todellakin asia, jossa, josta puuttuu demokraattinen valvonta. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Puu sitoutumattomien puolelta, mutta hän ei näytä olevan salissa. Kollega Milan Mon olisi siis seuraavana, joten olkaapas hyvä. Yksi minuutti oli. Edellinen puhuja ei ole paikalla. Presidenta. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni on poliittinen hanke, joka pohjautuu oikeusvaltioon ja, ja se pyrkii taistelemaan radikaalia nationalismia vastaan. Meillä ei ole valtioita, jotka eivät, eh, sijaa valtioille, jotka eivät kunnioita eh, oikeusvaltiota ja, ja jotka sitä myöskin pakenevat. Ja, ja, meil, ja eh, meillä on henkilöitä, joiden ainut paikka olisi oikeudessa vastaamassa syytteisiin. Ja herra Borrell, minä, me, me ta, meidän täytyy siis jos me olemme jakautuneita, me menetämme relevanssimme tässä asiassa. Haluan kiittää eh, esittelijöitä näistä mietinnöistä ja, ja herra Danjan eh, puhuu erittäin olennaisista kysymyksistä, eh, ja joissa onneksi on saavutettu myöskin edistystä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Mixer SDn puolelta puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Unionimme oli alun perin rauhan projekti puolustuksen saralla olemme myöhäisherännäisiä ja edelleenkin näyttää olevan sellaisia kollegoita, joille ei oikein sovi puolustuksesta keskusteleminen, e, puolustus ja EU samassa lauseessa ei mielletä. Tässä on kahdenlaista kritiikkiä, kun puhutaan puolustusambitioistamme. Ensinnäkin on ihmisiä, jotka vilpittömästi näyttävät uskovan, että kaikki maailman konfliktit voivat, voidaan ratkaista aseettomasti ja sitten on sellaisia, jotka sanovat, että EUn tulisi jättää kaikki sotilasoperaatiot NATOlle. No, toisesta kategoriasta voin sanoa, että vaikka mielestäni on tietysti mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyötä Naton kanssa, niin ehkäpä tulee sellaisia tilanteita, joissa meidän täytyy toimia omin <laughs> neuvoin. Tässä salissa olen kuullut monen, monen vaikeroivan sitä, kuinka rajallinen kyky meillä on auttaa ratkaisemaan maailman konflikteja. Toisaalta me olemme ilmaiset kunnianhimoisia tavoitteita globaalista strategiastamme. Toki meillä täytyy olla riittävät valmiudet. Eivät ne tule ilmaiseksi, Ei ne, eivät ne ole halpoja. Joten jos me todellakaan emme halua, että globaali roolimme jää tyhjiksi sanoiksi, niin meidän täytyy saada resursseja. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Austervitsius. Yksi minuutti. Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä erinomaisesta työstä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan pitää liittyä myöskin yhteinen ymmärrys siitä, että mitkä ovat haasteet ja minkälaisia to- yhteisiä toimia tarvitaan. Me tarvitsemme tietenkin yhteentoimivuutta turvallisuus- ja puolustuskapasiteetissa, mutta meidän täytyy katsoa myöskin, minkälaisia haasteita rajoilla on. Ja tästäpä syystä meidän naapuruspolitiikkamme etelässä ja idässä niihin pitäisi linkittää myöskin poliittinen, rahoituksellinen, turvallisuus- ja puolustuspoliittiset ulottuvuudet. Meidän tietenkin täytyy katsoa myöskin demokratiaan pyrkiviä naapureitamme, mutta niiden määrä pienenee jatkuvasti, joten niille pitää antaa eurooppalaisessa politiikassa jonkinlainen painoarvo. Mutta meidän täytyy aina myös, myös, myös muistaa, että talous ei ole kaiken A ja O. Me tiedämme, että Nord Stream 2 kaltaiset hankkeet eivät ole vain ainoastaan taloudellisia luonteeltaan. Päinvastoin se antaa muun muassa Venäjälle mahdollisuuden toimia geopoliittisesti omien intressiensä mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Zofko. Kansanpuolueen riveistä yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ja nyky, uusi geopoliittinen komissiomme vo, eh, sille tämä keskustelu on eh, mahdollisuus sille, että me voimme täällä parlamentissa pohtia näitä asioita. Kiitän eh, esittelijöitä Mäkälisteriä ja Danjania erinomaisista mietinnöistä. Eh, parlamentti tunnustaa ja painottaa, että turvallisuus ja ulkopoliittisia haasteita ei voida ratkaista e, maiden toimiessa yksin. Länsi-Balkanilla YUTPn tavoitteista huolimatta meidän täytyisi pyrkiä e, johdattamaan näitä maita e, jäsenyyteen, joka ne ansaitsevat. Ja EFOR, EUFOR, operaatio Bosnia-Herzegovinassa on ensimmäinen operaatio, joka toimii hyvin. Ja tämä on tärkeää koko Euroopan mar- mantereelle. Meidän pitäisi parlamentissa tehdä kaikkemme, jotta voisimme osoittaa eh, tukea niille alueille, joilla on jäsenyysmahdollisuuksia. Ja me tarvitsemme rahoitusinstrumentia ja minä olen eh, yhteisesittelijänä näiden, näissä asioissa ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyisi, meidän täytyisi toteuttaa nämä hankkeet eh, niin, että ne eh, todellakin toimivat tehokkaasti. Ja Länsi, Länsi-Balkanin tilanne on turvallis, tärkeä turvallisuuskysymys ja meidän täytyisi pyrkiä eh, saa, saada aikaan aloitettu laajentuminen. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Schuster, saattekin hiukan enemmän puheaikaa, olkaapa hyvä. Rouva puhemies, Siis puoli minuuttia lisäaikaa. Niin rouva puhemies, on varmaankin sanomattakin selvää, että yhteistyön syventäminen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puolella on tarpeen. Trumpin aikakaudella yhdistyneestä kuning... Yhdysvalloista on tullut sellainen kumppani, jonka aikeista ei saa selvää ja meidän täytyy katsoa, minkälaisia konflikteja naapurialueella on. Ne ovat pitkälti sotilaallisia. Mutta kyllä meidän täytyy tehdä puolustuspoliittisesti tiivitä yhteistyötä, ja mutta meidän täytyy myöskin tietää, millä tavalla tätä tehdään. En nimittäin voi ymmärtää laisinkaan sitä, että miksi yhteistyön tiivistäminen tarkoittaisi automaattisesti myöskin puolustusmenojen lisäämistä. Mehän tiedämme, että tätä nykyään meidän puolustusmenot ovat paljon suuremmat kuin yhd- Venäjän. Ja jos haluamme olla tehokkaampia EU-ssa kuin kansallisella tasolla, niin miksi tarvitsemme vielä enemmän varoja asehankintoihin? Ja nykykonfliktit eivät ole sellaisia luonteeltaan, että lisäaseet ratkaisisivat ne. Me tarvitsemme puolustuspolitiikkaa, joka perustuu diplomaatiaan ja kansainvälisten järjestelmien kehittämiseen ja aseista riisuntaan ja myöskin asehankintojen vähentämiseen. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kuitsuk, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Herra Borrell, haluan kiittää esittelijöitä Mäkälisteri ja Danjania näistä mietinnöistä todellakin monenkeskinen järjestelmä horjuu, sitä kyseenalaistetaan, terrorismi ja kybersodan käynti uhkaavat sitä ja on oikeusvaltioiden ja kansalaisten ja, ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi on tärkeää ty- toimia yhdessä. Lähi-itä palaa ja kollegamme idässä ja etelässä kaipaavat tukeamme sen takia EUn täytyy olla lä- lähialuepolitiikassaan viisas ja sen täytyy pyrkiä eh, tekemään yhteistyötä, joka vakauttaa. Tar- tarvitaan myöskin Länsi-Balkania varten uskottava laajentumistrategia. Tämä alue on eh, meidän tärkeimpiä ulkopolitiikamme työkaluja ja meidän täytyy eh, saada aikaan lopputulos Länsi-Balkanilla. Kiitoksia kansanpuolueen puolelta. Edustaja Kubilius, olkaa hyvä. Puhemies, ensinnäkin haluaisin eh, kiittää kollegoiden erinomaisista mietinnöistä. Kolme huomiota ensinnäkin. YTPPn eh, tavoitteen tulisi olla selvä. Eurooppa, joka, jossa säilyy rauha. Siihen liittyy tietysti myös integraatio ja laajeneminen. Ehkäpä ja, ja tietysti voidaan ajatella myös, että, että Ukrainan menestys ö, voi ö, olla mahdollista vain, jos ö, demokratia toteutuu. Sitten mm, ulko- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Ö, me usein esittämme ö, hyviä lausuntoja, mutta ö, meidän täytyy myös pystyä toimimaan. Ja kun puhutaan eurooppalaisesta autonomiasta ja Natosta, niin pitäisi puhua selkeämmin sanoin. Me tarvitsemme ää, NATOa ja amerikkalaista ydinpelotettakin, koska Venäjälläkin on sellainen. Ja me tarvitsemme myös todellista strategista autonomiaa. Ää, kiitos. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Glucksman, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, kiitoksia kahdelle esittelijälle. Kun puhuttiin historian loppumisesta ja globalisaatiosta, niin eh, nämä puheet, nämä sadot pitää heittää eh, roskakoriin. Muuten me pysymme ikuisina teini-ikäisinä, jotka vaikka joka kriisin koittaessa rientävät Amerikan isän kainaloon. Me jos me haluamme olla todellisia, riippumattomia, eurooppalaisia, haluamme, että meillä on painoarvoa tässä maailmassa, niin meidän täytyy antaa itsellemme keinot siihen. Tämänhetkinen tilanne on kestämätön. Kun ajatellaan ranskalaista sotilasta, joka kuolee Sahelin alueella mutta meillä ei ole keinoja äh, parempaan, niin historian loppuminen on meille vielä totta. Kiitoksia. Seuraan edustaja Mandel. Yksi minuutti. Kiitoksia arvon kollegat. Minä tulen puoltamaan molempia tekstejä. Kollegat Donjon ja McAllister ovat tehneet erinomaista työtä, varsinkin siltä osin, kun he toteavat, että Euroopan ympärillä turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut huonompaan suuntaan ja dramaattisesti. Ja tämä tarkoittaa toimiksiantoa komissiolle ja varsinkin neuvostolle. Tästäkin syystä me tarvitsemme uuden perustussopimuksen Lissabonin sopimus on jo aika lailla vanha. Se ei kykene vastaamaan nykyhaasteisiin. Me tarvitsemme vahvemman EUn ja myöskin enemmän vapauttaa rajojen sisäpuolella. Ja uusi sopimus, sen pitäisi myöskin todeta, että ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa voidaan tehdä neuvostossa päätöksiä määräenemmistön kautta. Kuten henkilökohtaisellakin tasolla, jos ei tee päätöksiä, niin ne ovat huonoimmat päätökset, joten meidän täytyy saada tähän muutokseen ja varmaan puhun monien puolesta. Tärkeintä on, että otatte huomioon juuri sen, että toimitaan von der Leyenin viitoittamalla tiellä. Kiitoksia Seuraavana edustaja Andrulakis, olkaa hyvä. Ties hastatias πολλαπλασιάζονται γύρω μας. Αυτή η νέα Epävakaus ja vihamielisyys vaan lisääntyvät ja ne vaarantavat sen, että mm, sen, että meillä on yhteinen ulkoturvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka. Siitä ollaan tosi vielä kaukana. Jotkut jäsenmaat ovat antaneet sopimattomien ihmisten käsiin asioita, jotka liittyvät eh, puolustukseen. Ja, jos, ja me, meidän maassa, maamme Kreikka käyttää valtavasti rahaa puolustukseen, naapurimme on Erdogan – ja tämä tyyppisten uhkien kustannus on valtava. Meidän, meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta, kuten aikaisemminkin, ja meidän täytyy olla Euroopassa riippumattomia. Tarvitsemme omat sotilasrakenteet. Tämä on ainoa tie tulevaisuuteen. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Peters. Rouva puhemies, arvoisa kollega Borrell, arvon kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia esittelyitä erinomaisista teksteistä. On tietenkin selvää, että geopoliittisesti elämme nyt myrskyisiä aikoja. Monenvälinen maailmanjärjestys on järkymässä. YK ja Naton kaltaiset järjestelmät eivät enää kykene takaamaan rauhaa. Sopimuksia solmitaan ja sitten niitä rikotaan mutta järjestelmän kehittyminen vaatii monenvälisyyttä, mutta tähän EU ei kykene, jos sillä ei ole omaa sotilaallista voimaa, omia sotilaallisia voimaa varoja. Mutta Euroopan strategisen autonomian keskeisimpänä tavoitteena on tietenkin oma puolustus, mutta siihen ei ole vielä päästy. Minä toivoisin, että jäsenvaltiot pohtivat juuri tätä eurooppalaista tavoitetta, jotta tämän vaalikauden aikana saamme aikaiseksi tehokkaan, yhteisen ja joustavan puolustusjärjestelmän, sillä arvon kollegat, Vuonna 2018 toukokuussa miljoonat kansalaiset sanoivat, että turvallisuus- ja puolustuspoliittisella rintamalla EU pitää tehdä enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Olekas, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä erinomaisesta työstä. Mutta jos Euroopan unioni haluaa esittää todellista roolia tämän päivän haastavassa maailmassa, jos me haluamme olla riittävän kunnianhimoisia täyttämään nämä saappaat, niin meidän täytyy vahvistaa diplomatiaamme. Meidän täytyy pyrkiä liennyttämään kiistoja rajoillamme, mutta tämä ei riitä, koska meillä on ennakoimattomia hallintoja Syyriassa, Iranissa, Irakissa, Venäjällä. Meidän tulisi lisätä resilienssiämme, rakentaa valmiuksia, sotilaallisia valmiuksiamme jos me haluamme olla autonomisia, voimakkaita toimijoita, meillä täytyy olla riittävästi resursseja juuri näiden voimavarojen rakentamiseen. 2 prosenttia BKTstä puolustustarkoitusperin on hyvä tavoite. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Botskor, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia, rouva puhemies. Minä haluaisin onnitella esittelijöitä. Euroopan unioni ja Unkari tukevat Ukrainan koskemattomuutta ja ratkaisumallia sellaista, joka johtaa rauhaan. Normandia kokoonpano on johtanut siihen, että prosessi on uudelleen käynnistynyt ja vankeja on vaihdettu. Toivottavasti konflikti saadaan piakoin päätökseen. Maasta löytyy sisäisiä jännitteitä. Edellinen hallinto ajoi hyvinkin kansallismielistä politiikkaa. Vähemmistöjen oikeuksia rajoitettiin. Nykypresidentti on vaatinut kansalaisilta yhteistyön henkeä ja se on hyvä viesti ja uskon ja toivon, että lainsäädäntö kuvastaa tätä toiveetta. Euroopan unionin pitää aktiivisesti toimia juuri rauhaa luotaessa naapurialueilla, mutta yhtä lailla meidän tulisi vaatia vähemmistöoikeuksien noudattamista. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavan edustaja Bilcik. Kiitos paljon puhemies ja korkea edustaja. Haluan kiittää molempia esittelijöitä erinomaisesta mietinnöistä. YUTPstä muutama sana. Meidän täytyy vahvistaa EUn instituutioita, jotta jos haluamme puolustaa monenkeskistä järjestelmää, meidän täytyy erityisesti parantaa sitoutumistamme EUn lähialueilla. Lähialueet ovat paras tapa kokeilla YUTPtä. Eurooppa ja nimenomaan länsi palkan ja ja haluan erityisesti kannustaa ratkaisemaan poliittiset kriisit alueella. Yksin se ei onnistu. Meidän täytyy toimia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, yhdessä koalition kanssa ja meidän täytyy pyrkiä saamaan eh, paikan päälle ajatuksen siitä, että läheisyys on mahdollinen. Meidän täytyy saavuttaa eh, tämä kansainvälinen rooli tänä vuonna. Paljon kiitoksia ja kiitokset siitä, että piditte kiinni puheajasta. Seuraavana edustaja Van Daalen kansapuolueen riveissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Alankomaat ja monet muutkin jäsenvaltiot puolustautuvat Naton kautta ja minä toivoisin, että näin jatkossakin tehdään. Ja tässä yhteistyökuviossa kansalliset parlamentit ovat niitä, jotka päättävät kansalaistensa lähettämisestä kriisialueille. On tietenkin hyvä, että kotimaani on tehnyt päätöksensä koskien tätä kahden prosentin NATO-kynnystä. Mutta missään ei sanota, että meidän pitäisi saada aikaiseksi eurooppalainen armeija, mutta de facto muun muassa kohdassa 116, 118 ja 120 annetaan tällaisellekin ratkaisumallille mahdollisuudet. Ja se kyllä on kinkkinen kysymys. NATO on tärkeä tekijä ja tietenkin sen merkitys kasvaa entisestään ja pidettäköön tästä kiinni. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Furlas, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Jos aiomme ottaa kantaa tähän asiaan, niin ensinnäkin meidän täytyy kysyä itseltämme, minkälaista Eurooppaa me haluamme, minkälaisen, minkälaista Eurooppaa tarvitsemme, miten haluamme rakentaa yhteistä taloamme. Vastaus, hyvät ystävät, on yksinkertainen. Tarvitsemme vahvan Euroopan. Euroopan, joka ei tarvitse kolmansia osapuolia takaamaan sen turvallisuuden, koska Eurooppa voi itsekin toimia. Me tiedämme, että yksikään, meidän täytyy tietää, että yksi mikään ähm, kolmas toimija ei voi uhata meitä. Tarvitsemme sellaisen Euroopan, jossa jokaisella jäsenvaltiolla, pienellä ja suurella, on ääni, jossa me teemme päätöksiä ja osallistumme päätöksentekoon. Sellaista Eurooppaa me tarvitsemme. Ja meidän täytyy taistella tällaisen Euroopan puolesta. Tämä on meidän yhteinen tulevaisuutemme. Paljon kiitoksia seurana. Edustaja Karas, olkaa hyvä. Frau Präsidentin. Rouva puhemies, arvoisa kollega Borrell, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Ja kuva, jonka piirsitte tänään keskusteluissa koskien Irakia ja Irania, on sellainen, että yhtäältä olitte komission puolella, mutta nyt kun olette täällä Euroopan parlamentin tiloissa ja näissä keskusteluissa, yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, te vaihdoitte paikkaa. Se osoittaa, että meillä ei ole yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja se osoittaa myöskin, että tämä kuva, josta puhuin, kuvastaa tätä ö, tilkkutäkkimäisyyttä. Me emme ole kykeneviä toimimaan, jos emme puhalla yhteen hiileen. Ja jos komissio olisi maailman näyttämöllä ikään kuin Euroopan unionin puhetorvi ja EU olisi tehokas toimija, niin me tarvitsemme yhteisen ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan. Ja toivon, että teemme kaikkemme, että saamme aikaiseksi turvallisuus-, puolustus- ja puolustusunionin ja teidän roolinne on tässä yhteydessä keskeinen. Ja todellakin toivon, että tämä jatkuva paikanvaihtoleikki päättyy. Ette käytä useampaa hattua, vaan puolustatte vahvaa Eurooppaa globaalilla näyttämällä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Kristoforu. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minun täytyy sanoa ensinnä onnittelut kollegoille McAllister ja Danshan näiden erinomaisten mietintöjen johdosta. Vahva turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on olennaisen tärkeä Euroopassa. Se on asia, joka olisi pitänyt saada jo eilen aikaan. Me olemme hyvin myöhässä tässä asiassa. Meidän täytyy suojella rajojamme ja meillä on velvollisuus suojella kansalaisiamme. Ja tätä varten tarvitaan rahaa talousarvioon, niin Turkki ei koskaan voisi ajatella menevänsä eh, Syyriaan tai Libyaan tai miehittävänsä Kyprosta, jos meillä olisi sellainen turvallisuus puolustuspolitiikka. Mutta ennen kuin tähän päästään, niin EU on toimittava. Herra Borrell, olisi hyvä, jos jäsenvaltiot tekisivät päätöksen solidaarisesti, että ne

Oikein paljon kiitoksia. Seuraava puhe, olkaa hyvä. Yeah, you were asking for the floor. Niin, tähän pyysitte puheenvuoroa, joten olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Onnittelut ensinnäkin kollegoille, jotka toimivat esittelijöinä. YUTP ja YPPT olivat vielä jokin vuosi sitten pelkkää kunnianhimoista teoriaa, mutta mutta nyt globaalit olosuhteet ovat mahdollistaneet sen, että voimme ylläpitää vankkaa taloutta, omia lakejamme, mutta jos meillä ei ole energiaturvallisuutta, niin kohtaamme uhkia. Ja energia, riippumattomuus olisi meille myös osa meidän puolustuskapasiteettiamme. Ja kun ajatellaan ää, äh, Kyprosta äh, ja itäistä välimertä, tässä, tälle kaikille ongelmalle on yksi ää, äh, nimi, nimittäin ottomaaninen Turkki. Kiitoksia seuraan edustaja Tomasic. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene Kiitoksia oikein paljon. Yhteinen turvallisuuspuolustuspolitiikka, sillä on keskeinen rooli Balkanin alueella. On tärkeää muistaa, että Euroopan unionin kannalta tämä on tärkeä alue ja yhtä lailla tärkeänä pidettäköön sitä, että Euroopan unionin vahvempaa työtä tarvitaan tällä alueella muun muassa näiden missioiden kautta. Olen samaa mieltä, että tietenkin meidän täytyy varmistaa, että muun muassa Kroatialle ja koko unionille lähin alueiden rauhanomainen tilanne on tärkeä, mutta me emme pääse Länsi-Balkanilla hyvin tuloksiin, jos autokraattisia johtajia tuetaan kuten Serbian osalta, tai että me vain hyväksymme poliittisten oikeuksien polkemista, kuten on tapahtunut Bosnia Herzegovinassa. Euroopan unioni voi edes edesauttaa näiden maiden kehitystä ja myöskin parantaa Euroopan tämän alueen tilanteen kehittymistä, mutta ei sillä, että suljetaan silmämme, vaan yritämme osallistua proaktiivisesti toimiin. Kiitoksia. Contrast to this report, I don't welcome. Kiitos. Niin, tosi kuin tämä mietintö, en eh, tue sitä eh, Lissabonin sopimusta, josta meidän piti Irlannin kanssa äänestää kaksi kertaa YUTP on todellakin asettanut paljon paineita Irlannin puolueettomuudelle ja minä en tue määräenemmistöpäätöstä ja en myöskään ole sitä mieltä, että Euroopan militarisointi on kansan etu, etujen mukaista ja mietinnössä esitetään jälleen uutta askelta, jota Ranska on edustanut ja jolla pyritään edelleen saamaan aikaan eh, hankkeita. Ja, ja Ranskahan on hyvinkin määrätietoinen eh, aseistamaan eh, jos me haluamme e- e- kehittää Eurooppaa, jos ajatellaan EUn, YK peruskirjan 24 artiklaa, me, meidän täytyy kunnioittaa itsenäisten valtioiden itsemääräämisoikeutta. Kiitokset. Seuraan edustaja Demirel. President. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. PESCO, taistelujoukot, puolustusrahasto, nämä ovat iskusanoja, harvo, muutamia harvoja sellaisia, mutta tarkoituksena on säästää sosiaalipuolella, jotta aseisiin ne saadaan ohjattua. Tämähän on 41 artiklan kakkoskohdan vastaista, eli unionin budjetista ei sotilastarkoitukseen varoja saa ohjata. Toden totta, maailmanpoliittinen tilanne on hauras ja konflikteja on lukuisia, mutta pelkkä maininta ilman, että huomioidaan EUn ja kansallisten kansallisvaltioiden rooli, niin on tekopyhyyttä. Jatkuva aseiden vienti kriisipesäkkeisiin vain on omiaan lisäämään kriisien vaikuttavuutta. Jos haluamme saada muutoksia aikaiseksi, niin asevienneistä pitää luopua ja aseriisuntaan pitää pyrkiä. Meidän pitäisi tukea sopimukseen, jolla vähennetään aseiden määrää. Se olisi kestävää turvallisuuspolitiikkaa. Se, mitä nyt tehdään, niin se on kuin heittäisi vain lisää pensaa liekkeihin. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Excuse me, President. I was giving instruction. Anteeksi, puhemies niin, eh, sain. Niin, kaikenlaista tapahtuu, maailma, maapallo pyörii. Haluan kiittää molempia esittelijöitä. Olen sitä mieltä, että nämä ovat erittäin kiintoisia panoksia tähän suureen keskusteluun, jota käymme ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Me. Joku sanoi, että tässä on vaihdettu paikkoja. Kyllä, komissio on nyt tässä ja tuossa vieressä on neuvosto ja niin kauan kun tilanne on se, mikä se nyt on, niin meidän täytyy vaihtaa tässä paikkoja. Jos näin ei olisi, meidän pitäisi muuttaa perustamissopimusta. En välttämättä ymmärrä niitä, jotka pelkäävät, että tässä halutaan nyt luoda monikansallista hirviötä ja maalaavat federalistisia piruja seinille. komissio on tietenkin tällainen ö, ö, yhteisöllinen elin, mutta ei sillä ole toimivaltaa turvallisuuspolitiikassa. Eli kun puhutaan puolustusliitosta tai puolustusunionista, niin eihän se liity ö, puolustuspolitiikkaan, vaan pikemminkin puolustusteollisuuteen. Eli kaksi eri asiaa. Tänä päivänä olemme maailmassa, jossa yhteinen ulko politiikasta päätetään yksimielisesti neuvostossa. Ei tätä vielä voida pitää federalismina. Puolustuspolitiikassa sama asia. En ymmärrä täällä tiettyjen tahojen pelkoja siinä, että tässä ollaan nyt ryntäämässä federalismin mustaan aukkoon. Olen sitä mieltä, että Euroopan unioni, unionin täytyy syventää kykyään toimia maailmassa. Täällä on kuitenkin sellaisia parlamentaarikkoja, jotka eivät välttämättä usko siihen. Minä uskon. Ja minä puolustin tätä ajatusta, kun olin ehdokkaana – eurooppalaiset, eurooppalaisten unionimme avulla. Täytyy olla kyvykkä, ky, kyvykkäitä toimimaan globaaleilla areenoilla. Siksi me teemme yhteistyötä, siksi me määritämme tällaista yhteistä politiikkaa. Yhteinen politiikka ei tarkoita yhdenmukaista. Meillä on yhteinen valuutta, joka ei ole kuitenkaan yksi. Meillä oli ensin meillä, silloin kun meillä oli eku, niin kaikilla oli vielä omaa valuuttaansa. Me kuitenkin teemme yhteistyötä. Jossain vaiheessa me siirrymme sitten yhtenäisvaluuttaan. Jossain vaiheessa ää, jäsenvaltiot ehkäpä pelkäsivät sitä, että ää, rahapoliittinen suvereenisuus olisi kadonnut, mutta ei, ei raha kuitenkaan ole kauhean vahva symboli. Kun puhutaan puolustuksesta, e, sodasta ja rauhasta, niin siinä, siinä on, ollaan jo lähempänä suvereni, suvereniteetin ydintä. Eikä tässä yhteisestä politiikasta olla siirtymässä yhtenäiseen, yhtenäispolitiikkaan, yhteen yhtenäiseen sellaiseen yhdessä yössä. Minä itse olen äh, henkilökohtaisesti äh, saanut tuta erilaisia kansallisia poli- politiikkoja, niiden ilmaisuja, kun olemme puhuneet vaikkapa Libyasta. Minun mielestäni meidän täytyy rakentaa yhteistä valmiutta, kapasiteettia, jotta voimme yhdessä päättää jossain vaiheessa, ei enää yksimielisesti, vaan ehkäpä määräenemmistöllä. Mutta tietenkin tämä tie on vielä pitkä. Ja haluan kiittää esittelijöitä. Toivottavasti voin keskustella teidän kanssanne näistä asioista vielä äh, useammankin kerran suoraan, koska tässä rakennetaan Euroopan tulevaisuutta ja koko, puhutaan myös koko maailman äh, tulevaisuudesta. Meillä on yhteiset arvomme omien rajojemme sisällä ja tietysti meidän toimintamme vaikuttaa myös muuhun maailmaan. Äh, kun ajatellaan ilmastonmuutosta, maahanmuuttoa, se on geopolitiikkaa, kaikki on geopolitiikkaa. Ja jos me haluamme olla geopolitiikassa todellinen toimija, me tarvitsemme diplomaattisia ja sotilaallisia valmiuksia. Hyvin vahvaa diplomatiaa tarvitsemme toki. Meidän täytyy toimia, ää, väli, vä, valita sen välillä, haluammeko olla toimija vai haluammeko olla pelkkä pelikenttä Mielestäni me olemme toimija, mutta millainen identiteetti meillä on? Me emme vielä välttämättä halua, emme vielä tiedä, minkälainen toimija me haluamme olla, ja siksi tämän mietinnön pohjalta onkin hyvä syventyä tähän Euroopan unionin eksistentiaaliseen pohdiskeluun. Kiitän vielä puhemiestä tästä puheenvuorosta. Ikävä, että täällä ei tämän enempää ole meppejä paikalla, jotka olisivat kiinnostuneita näinkin tärkeästä keskustelusta. Kiitoksia, että näinkin myöhään täällä jaksoitte olla ja kes- jaksoitte seurata tätä erittäin kiintoisaa keskustelua, jossa on kyse tulevaisuudestamme. Tulevaisuudestamme yhteisönä maailmassa, jossa on rauhattomuutta. Is, uh Oikein paljon kiitoksia teille, arvoisa korkea edustaja. Haluan kiittää teitä myöskin esittelijöiden puolesta näistä kiitossanoista ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja McAllister. Kiitokset vielä kerran tekemästänne työstä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Varapuheenjohtaja ja korkea edustaja puhui monista asioista juuri äsken koska e, olemme myöhässä, haluan puhua vain lyhyesti, haluan vain kiittää kaikkia panoksestanne. Ja e, meillä on ollut rehellinen ja avoin keskustelu ja oli ilo havaita, että puhujien enemmistö tässä parlamentissa tukee e, sitä, että edetään kohti yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kohden ja tulevina eh, kuukausina neuvotellaan eh, tulevista rahoitusnäkymistä ja, ja toivonkin, että saamme riittävän rahoituksen herra Borrelli ja myöskin saamme eh, rahoitusvälineisiin riittävän joustoa ja ja täällä haluan kiittää myöskin te korkea edustaja siitä, että hän on ollut täällä niin pitkään näin myöhään ja kunnioittaa Euroopan parlamenttia näin. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro siirtyy edustaja Donsonille. Kiitoksia kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Täällä kuultiin kiintoisia näkemyksiä. Olen pahoillani siitä, että jotta jotkut puheenvuorot olivat vähän asenteellisia. Mielestäni tässä ei ole kyse mistään ideologisesta, vaan pragmaattisesta mietinnöstä, jossa otetaan huomioon tämänhetkiset realiteetit. Maailmassa on monia murheita ja paljon levottomuutta. Ja se täytyy ottaa huomioon, kun jotkut tässä puhuvat närkästyneesti ö, militarisoitumisesta, niin sehän on ö, melkoista me, jos me haluamme tasapuolisuutta siviilipuolen ja ase, ase, milita- militaarisyyden välillä, niin tarvitaan enemmän myös tätä sotilaallisuutta. Meillä on useita siviilihankkeita ja toki tarvitsemme tälle siviiliosiolle vastapaino, joka ottaa huomioon realiteetit ja meidän toki maltillisen vastuumme. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, jossa meillä ääntä käyttävät jäsenvaltiot komissio, jossa meillä on valmiuksia, mutta jotkut Jotkut pelkäävät, että tässä ollaan tavallaan hylkäämässä NATO. Ei, päinvastoin. On, mutta, on, mutta on sellaisia alueita ja tilanteita, joissa NATOlla ei ole kiinnostusta puuttua. Esimerkiksi kun kuullaan, kuunnellaan Trumpin puheita ja nähdään, mitä on vaikkapa Malissa, Somaliassa tapahtunut, niin pitääkö meidän edelleenkin nojautua amerikkalaisten varaan? Juuri t- Tästä syystä sanoin johdantopuheessakin, että on sellaisia alueita, joissa prioriteetit eivät ole samat, vaikka, e, mutta ei se tarkoita sitä, että emme olisi liittolaisia tai että meidän historialliset suhteemme joutuisivat rom, romukoppaan. Ei, vaan se, kyse on siitä, että Euroopan täytyy kantaa, pitää kiinni omista prioriteeteista ja kantaa oman vastuunsa. Se on ihan selvä juttu. Eikä, Äh, tässä ole mistä, kyse mistä muusta kuin siitä, että meidän täytyy kantaa vastuumme. Paljon kiitoksia teille. Päätän keskustelun tähän. Äänestysaiheesta toimitetaan huomenna. Ennen kuin siirrymme keskustelemaan Libyan tilanteesta, niin saaneen muistuttaa teitä seuraavanlaisesta asiasta. ryhmissä ja valiokunnissa on tehty nimittämispäätöksiä. Enemmän on luettavissa päivän pöytäkirjoista, jotka hyväksytään vielä tänään. Vielä kerran paljon kiitoksia yhteistyöstänne ja tekemästänne työstä. Kiitokset siis molemmille esittelijöille. Nyt viiden minuutin hengähdystauko. Ne, jotka ovat täällä olleet jo tovin, niin voivat hiukan hengähtää. Eli viiden minuutin kuluttua jatkamme istuntoamme. Kiitoksia. tämän salin ulkopuolelta. Eli kyse on oikeastaan vain yhdestä napin painalluksesta, eli aika helppo homma. Alkuun viiden minuutin puheenvuoro komission edustajalle, kollega Borellille, hänen jälkeen McAllister ja kollega Piri. Olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitos puhemies. Arvoisat edustajat, Libyan tilanne on mennyt eh, huonosta vielä pahempaan suuntaan. Eh, eh, tulevina päivinä meillä on ehkä toivon sädettä, mutta joulun jälkeen hyökkäykset Haftarin joukkoja vastaan ovat tiivistyneet ja myöskin siviilien pommitukset. 30 eh, sotil, Tripolin sotilasakatemian kadetin eh, surmanut hyökkäys. Mutta me, eh, me joka päivä tuomitsemme hyökkäyksiä ja tämä, ja, ta, ja tämä on nyt ollut jo jonkin aikaa t, äh, val- äh, kestämätöntä ja meillä on äh, äh, valtava määrä ihmisiä, jotka ovat lähteneet kotoaan. 300 siviiliä on saanut surmansa, on hyökätty sairaaloita vastaan, myöskin sairaanhoitaja